Kiitoksia parhaat kollegat. Nyt aloitan talousarvion valvontavaliokunnan tämänpäiväisen kokouksen. Toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi. Viime viikolla teimme kovasti töitä ja tänään tapaamme jälleen. Aivan ensin pyytäisin teitä tarkastelemaan tämän päivän esityslistaluonnosta, joka teille on toimitettu. Onko teillä tähän esityslistaluonnokseen jotain huomioita? Ei näitä olevan, joten näin tämä esityslista voidaan hyväksyä tällaisenaan. Ja nyt esityslistan kohta kaksi. Kerron teille tulkkauksesta. Tämä talousarviovalvontavaliokunnan kokous lähetetään suorana lähetyksenä internetissä. Sen avoin osuus. Ja kaikki jotka avaavat mikrofonin automaattisesti näkyvät myös kameran välityksellä sitten internetissä. Edellisen kokouksemme pöytäkirja. Onko aiemman kokouksen pöytäkirjaan jotain huomioita? Ei näytä olevan, joten tämäkin kohta on käsitelty ja pöytäkirja täten hyväksytty. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat. mm Wir kommen damit zum Tagesordnung. Ja näin esityslistan kohta neljä. Euroopan tarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen. Jäsenyyttä äh, äh, hakeneen ehdokkaan kuuleminen. Haben also heute eine Kandidatin. No. Tänään kuultavanamme on yksi ehdokas. Bulgarian hallitus, Bulgarian viranomaiset ovat ehdottaneet Iljana Ivanovaa. Alun perin oli tarkoitus järjestää myös toinen kuuleminen, nimittäin romanialaisen ehdokkaan kuuleminen, mutta Romanian hallitus on ilmoittanut meille, että eh, Vasile Popeskun eh, ehdokkuus on vedetty pois. Ja näin ollen romanialaisen ehdokkaan kuulemista ei esityslistalta enää tänään löydy. Äh, taustalla se, että tämän vuoden lopussa näiden kahden jäsenvaltion tilintarkastustuomioistuimen äh, tuomarin äh, virkakausi päättyy ja tästä syystä on nimitettävä uudet henkilöt virkaan. Ja mitä Euroopan unionin seutusopimukseen tulee, neuvosto tekee asiasta päätöksen kuultuaan Euroopan parlamenttia. Ja näin ollen tänään kyse on ehdokkaan kuulemisesta, ehdokkaan, jota Bulgarian hallitus, Bulgarian toimivaltaiset viranomaiset ovat ehdottaneet rova Iljana Ivanovaa. Jo valmisteluvaiheessa olemme toimittaneet ehdokkaalle kysymyksemme. Näiden pohjalta hän on voinut valmistautua tähän kuulemiseen. Ja jos teille sopii, voimme nyt käynnistää tämän kuulemistilaisuuden. Kuuleminen järjestetään nyt. Pyydän, että ehdokas pitää noin viiden minuutin mittaisen esittelypuheenvuoron ja tämän jälkeen meillä on tilaisuus talousarvion valvontavaliokunnan edustajina esittää kysymyksiä ehdokkaalle. Ja tämän julkisen kuulemisen jälkeen jatkamme kokousta suljetuin ovin ja tällöin arvioimme sitten omassa piirissämme tätä kuulemistilaisuutta. Puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten voimme käynnistää kuulemistilaisuuden. Toivotan sydämellisesti tervetulleeksi rouva Iljana Ivanovan, hän ei esittelyjä kaipaa. Hän on paitsi valiokuntamme jäsen, myös äh, varapuheenjohtaja ja saa nyt puheenvuoron. Ja todella saatte viiden minuutin ajan esittäytyä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Dear... Kiitoksia oikein paljon. Hyvä puheenjohtaja, hyvä edustaja Ajalla, hyvät kollegat. Minulle on kunnia ilo olla edessäne tänään Bulgarian ehdokkaana Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Pidän tätä kunniana, mutta myös suurena vastuuna, joka kuvastaa sitä, kuinka tärkeä rooli tilintarkastustuomioistuimella on budjetin valvontaa menettelyssä, erityisesti tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa. Esityksessä tänään yritän nyt noin viiden minuutin ajan vastata joihinkin kysymyksiin, jotka toivottavasti auttavat teitä tekemään selkeän päätöksen tämän kuulemistilaisuuden jälkeen. Nämä kysymykset ovat kuka minä olen, mitä minä olen tehnyt ammatillisella urallani ja miksi haluan tähän virkaan. Ja mm, tällä tavoin voitte arvioida, ansaitsenko luottamuksenne. Kuten tiedätte vastauksesta kirjallisiin kysymykseen, niin minulla on 12 vuoden ammatillinen ja poliittinen kokemus eri poliittisista yhteyksistä. Minulla on kaksi maisterin tutkintoa mm, Euroopasta ja Yhdysvalloista, talous- asioissa. Ja haluaisin nyt nostaa esiin kaksi kysymystä, jotka ovat erityisen tärkeitä tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle. Ensinnäkin kokemukseni Bulgarian hallituksesta, jolloin olin koordinoija kansainvälisiä sitä rahoituslaitoksista vastaava koordinaattori Bulgarian maatalous- ja elintarvikeministeriön. Silloin osallistuin yhteen tärkeimmistä Maailmanparkin rahoittamista hankkeista, joka oli 50 miljoonan dollarin arvoinen, jolla valmisteltiin maataloutta EU-hun liittymiseen. Tärkeä osa työtäni riittyi hankkien ex post-arviointeihin, jolloin arvioin maatalous- ja elintarvikeministeriön kokonaistehokkuutta. Kokemus, jonka keräsin ministeriössä ennen vuotta 1999 nyt muistuttaa joistakin toimenpiteistä, joita nyt tiettyjen EU-jäsenvaltioiden täytyy tehdä, erityisesti mitä tulee uuden makrotaloudellisen välineen täytäntöönpanoon EU-ssa. Samantyyppinen valvontamenettely, erilaiset toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä ja olen vakuutunut siitä, että kokemukseni tällä saralla tulee olemaan hyödyksi tilintarkastustuomioistuimelle ja pystyy vahventamaan, listamaan budjetin valvontamenettelyä. Samalla tavoin tärkeää oli yksityisen sektorin kokemus, kun työskentelin rahoitusalan äh, laitoksissa ja pankkeissa Yhdysvalloissa. Äh, kokemukseni riskinhallinnasta on ollut erittäin tärkeää. Tällä tavoin olen pystynyt rahoitushallintaan tutustumaan alhaalta ylöspäin. Ja sitten haluaisin mainita muutaman asiakirjan, parissa olen työskennellyt täällä parlamentissa rakentavasti täällä talous arvion valvontavaliokunnassa, kuten esimerkiksi 2010 investointipankin vuosikertomus, innovaatiset rahoitusvälineet monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä, lausunto yhteistä maatalouspolitiikas, Herkules 3-ohjelma, Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla, tutkimus, ERVVstä ja EVMstä ja niiden vaikutuksesta talous arvion valvontamenettelyyn ja Euroopan parlamentin roolista ja varjoesittelijän roolini 2010 parlamentin vastuuvapaudesta ja 2009 komission vastuuvapaus mietinnössä. Ja miksi sitten haluan tähän virkaan? Vastaus tähän on aika selkeä. Ei vain siksi, että luulen, että minulla on siihen tarvittava pätevyys, vaan myös koska olen erittäin kiinnostunut talousarvojen valvontakysymyksistä ja uskon, että olen työni kautta tähän mennessä osoittanut, että olen hyvin sitoutunut Euroopan määrärahojen tehokkaaseen käyttöön. Tämän työni syventäminen tilintarkastustuomioistuimessa on vain luonnollista ja tuosin etua ei vain tämän valiokunnan jäsenille, vaan myöskin panokseni keskusteluihin, joita käydään Luxemburgissa tilintarkastustuomioistuimen tulevaisuudesta. Voisin erityisesti tuoda lisäarvoja kysymyksiin, jotka liittyvät rahoitusvälineihin. Kuten jo sanoin, uskon, että yksi vahvuuksistani on myöskin liittyen erityiskertomuksiin, joita tilintarkastustuomioistuin tekee. Ja toivon, että näistä kertomuksista tulee ajankohtaisempia ja hyödyllisempiä tämän valiokunnan jäsenille. Jos minut nimitetään tämän kuulemisen jälkeen, teen mielelläni jatkuvaa rakentavaa yhteistyötä kanssanne ja teen yhteistyötä kanssanne, jotta veronmaksajien etuja edistettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Ja, Suuret kiitokset, Rova Ivanova tästä esittelystänne, alkupuheenvuorostanne. Nyt avaan keskustelun valiokunnan jäsenille. Ensin ehkä antaisin puheenvuoron esittelijällemme Rouva Ajala Senderille, jos hän puheenvuoron haluaa. Olkaa hyvä. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan minäkin puolestani toivottaa tervetulleeksi Rouva Ivanovan täytyy sanoa, että mitä näihin nimityksiin tulee, niin ja kun meidän Mm, kollegojamme nimitetään tai ehdotetaan ehdokkaiksi näihin merkittäviin toimiin, niin tämä kyllä osoittaa, että parlamentin jäsenet ovat tehneet hyvää työtä. Niin kuin Rova Ivanova tietää ja kaikki kollegat tietävät, meidän on näissä kuulemistilaisuuksissa tarkoitus syventyä siihen, minkälainen ehdokas te olette aloite. Ja tietenkin tässä on myös tämä poliittinen ulottuvuus. Tämänkin hyvin tiedätte. Te olette osallistunut muihin kuulemistilaisuuksiin muiden ehdokkaiden kohdalla ja nyt istutte itse sitten samalla penkillä. Totesitte, että teillä on 12 vuotta olennaista työkokemusta. Kuvailitte sitä meille ja haluaisin kysyä teiltä Bulgarian tilintarkastus tuomioistuimessa vaaditaan 15 vuoden kokemus, jotta voi asettua ehdolle Bulgarian tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Ja haluaisin kysyä teiltä, että miksi olette sitä mieltä, että 12 vuoden kokemuksella olette valmis Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Toki on otettava huomioon nuori ikänne, mutta tässä todella kiinnitän nyt huomiota siihen, että ette voisi äh, vielä edes hakea äh, oman kotimaanne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, mutta siitä huolimatta pyritte jo Euroopan tason tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Toiseksi äh, puhutte siitä, että kolmen vuoden yliopistokoulutuksen jälkeen jo siirrytte eh, hyvin merkittävään toimeen, yksi kaikkein tärkeimmistä toimista, joka liittyi eh, maatalousministeriöön. Ja te olitte tuon eh, maatalousministeriön vastuuhenkilö, joka kehitteli ex post-järjestelmää. Te mm, ainakin näin sitä itse nimitätte ylipäätään tätä valvontajärjestelmää ja kysyisin, että mikä nyt ihan konkreettisesti tämä teidän roolinne oli, koska taustalla oli todella vain kolmen vuoden opinnot. Olitte vasta tullut yliopistosta, eli hiukan konkreettisemmin, mitä teitte tuolla maatalousministeriössä. Ja sitten kun ajatellaan tätä nimitystänne muuten, niin haluaisin kysyä näistä, mitä uranne tulee, niin tästä aikataulutuksesta tai aikataulusta – Eh, minulla ole tähän sinänsä mitään sanottavaa, mutta te olette nyt siis ollut hyvin kiinnostunut tästä tilintarkastustuomioistuimen eh, toimesta. Olitte muissa valiokunnissa, mutta sitten juuri sopivalla hetkellä, hetkellä siirryttekin tähän valiokuntaan ja se alkoi teitä kiinnostaa. Sitten poliittinen tärkeä toimi. Eh, te toteatte, että luopuisitte kaikista poliittisista tärkeistä toimista siinä tapauksessa, että teidät eh, nimitettäisiin. Sopimushan vaatii täydellistä riippumattomuutta kaikilta tilintarkastustuomioistuimen jäseniltä. Ja teidän tapauksessanne, kun nuoresta iästänne johtuen teillä on aikaa vähän vielä kokemusta ja poliittinen uranne varmaankin on vasta edessänne, niin eh, mahtaako olla niin, että hallitus saattaisi painostaa teitä tai joku muu taho saattaisi painostaa teitä toimessanne ajatellen, että teillä on vielä niin paljon uraa edessänne. Eli tosiaan vielä kysyisin tästä teidän riippumattomuudestanne, onko se taattu? Sitten vielä kysymys liittyen etu, mahdollisiin eturistiriitoihin. Tässä on kaksi yritystä, Ericsson Tästä kerroitte jo ennen kuin teistä, tai kun teistä tuli Euroopan parlamentin jäsen, mutta toinen on bulgarialainen kiinteistö yhtiö. Näyttää siltä, että teillä on ollut riskien hallintaan liittyen heidän kiinteistösopimuksiinsa ja esimerkiksi lainoihin aika paljon yhteyksiä. Mikä teidän yhteytenne siis tuohon yritykseen oikein tarkalleen ottaen oli, koska se ei oikein tule, se ei tule ainakaan tästä teidän ura Öö, kuva, ne mitenkään ilmi. Kiitos. Kiitoksia esittelijä näistä kysymyksistä ja sitä, että olette asiaa hoitanut. Ines Ajala Sender ja nyt Rova Ivanova voi vastata. Olkaa hyvä. Chair, I would reply in the order. Kiitos puheenjohtaja. Vastaan kysymyksiin esitysjärjestyksessä. Ensinnäkin ammatillisen kokemukseni pituus. Pitää paikkaansa, että minulla ei ole 30 vuoden kokemusta – takanani. Jos näin olisi, niin tämähän tarkoittaisi sitä, että minun olisi nyt jo seitsemänvuotiaana aloittaa työnteko. Sehän nyt ei ole aivan sen mukaista, mitä oikeusmäärää unionissa. No, vakavasti sanottuna, enpä usko, että missään sopimuksen kohdassa määrättäisiin, että pitäisi olla tietty määrä vuosia ammatillista kokemusta. Jos tällainen vaatimus esitettäisiin, niin en tietenkään olisi edes asettanut ehdolle. Ehdokasta minusta pitäisi katsoa ei pelkästään äh, uran pituuden perusteella, vaan myös laadun perusteella. Olen vakuuttunut siitä, että näiden 12 vuoden työnteon laatu on riittävän korkealla tasolla, jotta sillä voidaan kattaa tilintarkastustuomioistuimen jäsenen työn vaatimukset. Nimenomaan kokemukseni moninaisuus vastaa tähän vaatimukseen. esittelijäkin on maininnut useampaan kertaan, että että tämä monipuolisuus nimenomaan on tärkeää, erityisesti nykymaailmassa. Olen työskennellyt julkisella sektorilla, tilinpidon parissa ja myös yksityisellä sektorilla, joka on ollut minusta erityisen hyödyllistä kokemukseni kannalta ja sanoutunut myös tässä valiokunnassa työssäni. Vastaus 12 vuoteen oli tässä. 12 laadukasta vuotta kokemusta, jotka mielestäni olette ovat relevantteja tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. No sitten maatalousministeriö kysymys. En tiedä, ymmärsinkö aivan oikein viittauksenne kolmen vuoden yliopisto-opintoihin. selvennänpä tätä vielä. Valmistuin viiden vuoden yliopisto-opintojen jälkeen, eli maisterin tutkinnolla taloussuhteista. Ja sitten Minulla oli myös harjoittelupaikkoja, joita en katsonut relevanteiksi mainita tässä yhteydessä, mutta totta kai minulla oli työkokemusta jo ennen ministeriöaikojani. Erityinen tehtävä, joka minulla oli, oli nimenomaan koordinoida neuvotteluprosessia ja valmisteluprosessia. Tämähän on pitkä aikainen hanke, joka ei kestä vain viikkoja tai kuukausia, vaan tämä projekti on vuosien mittainen. Valmistelu- ja neuvotteluvaiheessa minun tehtäväni oli koordinoida kaikkia ministeriön osastoja, joille nämä asiat kuuluivat. Kyseisen tulivat alat, kuten esimerkiksi maatalousmaiden markkinat, lannoite, tuonti, metsäala, maaseutujen rahoituskysymykset, kaikenlaiset osa-alueet, jotka liittyvät maatalousministeriön ja joista neuvoteltiin ja keskusteltiin. Minun roolini oli hyvin tärkeä siinä mielessä, että minun piti ymmärtää kunkin alan erityisongelmia ja pystyä tekemään niistä yhteenvetoja niin, että saimme sitten ministeriä briefatuksi, saimme valmistelluksi ministeriön neuvottelutiimejä tietojeni pohjalta. Hanke oli hyvin tärkeä, koska aivan kuten sanoin, sillä luotiin perusta koko alalle niin, että pystyimme liittymään unioniin. Oli tehtävä paljon uudistuksia, ja tämä jatkuva työ todella opetti minua paljon. Ei pelkästään teknisesti, vaan myös tiimityöstä, ihmisten välisestä yhteistyöstä opin paljon. Ja tämä oli tärkeää tietysti myös tilintarkastustuomioistuimen jäsenen näkökulmasta katsottuna. Sitten kysymyksenne siitä, että onko talousarvion valvontavaliokunta valiokuntaan osoittamani kiinnostus yhteydessä siihen, että halusin jäseneksi tilintarkastustuomioistuimeen. Ei suinkaan. Minä vaihe vaiheelta aloittelin tätä työtä niin Ensin toimin varjoesittelijänä. Olen tehnyt rakentavaa yhteistyötä monien valiokunnan jäsenten kanssa, eli eri poliittisista ryhmistä. Olen ihan luottavaisin mielin, kun sanon, että olen tehnyt yhteistyötä siinä mielessä, että meidän täytyy saada aikaiseksi paras mahdollinen mietintö tämän valiokunnan työn tuloksena. Olen myös ollut esittelijänä muissa valiokunnassa, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa. Olen käsitellyt lasten ruokaa, äidinmaidon korvikkeita. Olen käsitellyt aiheita, jotka eivät ole tämän valiokunnan vastuukysymyksen varsinaisesti, mutta ei voida väittää, että vasta tietystä päivämäärästä lähtien kiinnostuin tästä valiokunnasta ja aloitin sitten työni näiden aiheiden tiimoilta. Kyllä tämä valiokunta on ollut pää mielenkiinnon aiheeni ja jatkossakin se sitä on, niin kauan kuin täällä olen. No sitten kysymys, joka liittyy poliittisiin kantoihin. Minulla ei ole mitään vastuutehtäviä poliittisesti – jos vaaditaan eroani niin tai jäsenyyden keskeyttämistä, niin näin totta kai teen. Aivan niin kuin vastasin näissä kysymyksissänikin, olen täysin riippumaton ja minulla ei ole minkäänlaisia keskusteluja käytynä poliittisista kannoistani, jotka olisivat jollakin tavalla relevantteja tämän hakemuksen kannalta. Jos tarpeen ja jos niin vaaditaan, Toistan vielä, että eroan jäsenyydestä. Kyseessä on vain tavallinen puolue jäsenyys. Tälläkin hetkellä on nykyisiä tilintarkastustuomioistuimen jäseniä, jotka ovat säilyttäneet jäsenyytensä tietyissä poliittisissa rakenteissa tai puolueissa. Tämä siis riippumattomuudesta. Siitä ei ole epäilystäkään. Sitten yritys, jonka mainitsitte. En ole aivan varma, mihin viittasitte. Jos vielä voisitte tätä nimeä selventää. Minä olen, olen tehnyt lukuisille yrityksille työtä. Olkaa hyvä, Rova Ajala Sender. Oheka, jos sen aivan väärin nyt tässä lue. Mutta Portuk, Oheka pro Portuk voi voi sentään, minä en tiedä, että pystynkö minä tätä nyt gyyrisin kirjaimin, kun tämä on kirjoitettu tähän osaan lukea. Odessa Properties. Apus, ah, Odessa, yes. Odessa. Kenties Odessa Properties. Niin varmaankin. Tämä oli väliaikainen tilapäistyö, koska kyseessä oli vain muutaman kuukauden työtehtävä. Olin silloin raskaana, aloitin ensimmäistä niin enkä katsonut, että olisi kovinkaan relevanttia tai tarpeellista nostaa tätä esille. Sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kannalta. Ja, Dank. Äh, Oikein paljon kiitoksia Rova Ivanova siitä, että vastasitte näihin esittelijän kysymyksiin. Nyt ensimmäinen puheenvuoropyyntö valiokunnasta on Rova Inge Kresle. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Kiitoksia Hyvä kollega, olemme iloisia, jos yksi meistä saa mahdollisuuden äh, varsinkin kun meillä on nyt tilintarkastustuomioistuimessa vain kaksi naista ja 25 miestä. Tämä on asia, josta ei ole puhuttu riittävästi ja on äh, vielä äh, huomata, että nämä naiset ovat vielä nuorimpia, koska Rova Kaljulaite oli 34, kun hänet nimitettiin. Hänellä kädellä 15 vuoden äh, 15 vuoden työkokemusta. Hän on Shirilla taas oli 33, hän oli 33-vuotias, kun hänet hyväksyimme, joten ikä ei ole koskaan ollut argumentti, en ole koskaan kuullut tätä missään muussa kuulemistilaisuudessa. Ja ehkäpä kun sitten nimitetään sosialistinen jäsen, niin äh, kuuluu tämä sama argumentti. Mm, olen hyvin iloinen, että meillä on hyvä ehdokas myöskin, ehdokas, joka on täällä tilausarvion valvennossa näyttänyt äh, kyyntensä. Nyt äh, minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys liittyy tilintarkastustuomioistuimeen. Mitä teidän mielestänne siellä pitäisi muuttaa? Mitä haluatte tehdä? Te sanoitte, että haluatte tehdä yhteistyötä kanssamme. Sen kuulemme mielellämme. Olisi mukava, jos kuulisimme siitä vielä lisää. Ja toinen kysymys kysymys liittyy Bulgarian. Bulgariahan yksi uusimmista jäsenmaistamme ja sillä on suuria, suuria ongelmia ja siksi meistä olisi hyvä tietää, millaista vaikutusvaltaa teillä on, mitä tulee Bulgarian. Tehän olette sitä käsitellyt. Te olette hallinnoinut erilaista tutkimusta liittyen uusien jäsenvaltioiden ongelmiin ja siitä opittuun. Eli miten aiotte eh, tilintarkastustuomioistuimessa sitten viedä eteenpäin mm, Bulgaria-kysymystä? Kiitos Rova Kresle. Te puhuitte nuorista ja muistuttaisin, että ensimmäinen Saksan liittosavallinen liitto presidentti Theodor Heuss hyvin nuorena totesi, että nuoruus on ainut sairaus, joka paranee päivä päivältä. Dank. Kiitos. Te kuulitte eh, Rova Greslen kysymykset. Rova Ivanova, ja nyt voitte vastata. Thank you, Mr. Kiitos, puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys eh, liittyen visioihini, näkemyksiini tilintarkastustuomioistuimesta. Tilintarkastustuomioistuin on käynyt eh, läpi erittäin vakavan muutosprosessin vuosien mittaan toimintaan ja juuri itsearviointi ja vertaisarviointi ovat olleet tässä taustalla. Ja ähm, tällaisen arvioinnin kautta tietenkin on saatu paljon aikaan. Tästä ehkä ensin. Mitä nyt tiedämme näistä suosituksista, on äh, tilintarkastustuomioistuimelle kriittistä ja hyvin tärkeää jatkaa viestintää äh, eri sidosryhmien kanssa liittyen talousarvion valvontaan. Ja tämä avoin viestintä on hyvin tärkeää. Näin on tientarastuomioistuin tehnytkin ja sen tulee myös jatkaa tätä. Ja sitten hallintokehystä tulee vahvistaa entisestään jo myös tämän valiokunnan jäsenet ja myös itsearviointi ja vertaisarviointi ovat osoittaneet, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten tulisi esimerkiksi eh, kierrättää toimia keskenään, että tilanne säilyy dynaamisena. Ja näin on varmasti ollutkin. Ja ymmärrän, että myös näitä seurantajärjestelmiä täytyy vahvistaa entisestään, siis eh, suositusten seurantaa. Tilintarkastustuomioistuin ei voi jättää suosituksia eh, käsittelemättä ja unohtaa ne sitten. Ei, vaan on todella seurattavaa, toteutetaanko suosituksia. Ja sitten vielä näistä indikaattoreista. Minun tietääkseni tilintarkastustuomioistuin aikoo lähteä entisestään vahvistamaan niitä menettelytapoja, jotka määrittelevät näiden performance indicators indikaattorien merkittävän roolin. Sitten äh, mitä tulee minun, tämä oli siis äh, tämä arvioon perustuva puoli ja sitten ihan henkilökohtainen kanta, niin meillähän oli erittäin hyvä kuuleminen viime viikolla siitä, mihin suuntaan tilintarkastustuomioistuimen tulisi. Siis toimintaperusteinen äh, auditointi mielestäni vaatii vahvistusta entisestään. Näin on jo tehtykin ja sen on oltava ajan mukaisempaa, myös joustavampaa ja vastattava eh, myös tämän valiokunnan eh, vaatimuksiin ja tulisi antaa hiukan eh, tarkempia suosituksia. Ei vain todeta, että on olemassa ongelma, vaan pyrkiä korjaamaan ongelmaa. Tämä olisi mielestäni tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusten tuleva rooli. Ja sitten eri rahoitusvälineet. Kyllähän tilintarkastustuomioistuin on ilmaissut aikeensa käynnistää tällaiset toimintaperusteiset auditoinnit tulevaisuudessa ja tietenkin uusien makrotalousvälineiden toiminta. Meillä on ollut kuuleminen tästä. Olin hyvin tyytyväinen siihen, että kovin monet jäsenet tulivat paikalle tuohon tilaisuuteen ja toivon, että jatkossakin sitä seurataan, koska se on hyvin tärkeä asia. Nythän meillä on potentiaaliset 110 eh, miljardia euroa, jotka tulevat vakausmekanismin maksettaviksi mahdollisesti. Ja nämä varat, voin sanoa tämän varmaankin ihan ääneen, niitä ei ole tarkastettu tarpeeksi läpinäkyvällä tavalla. Tarvittaisiin Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan roolin vahvistamista, samoin tilintarkastustuomioistuimen roolin vahvistamista, koska kyse on Euroopan unionin varainkäytöstä. Sitten DAS-lausumat ja vuosittaiset vastuuvapaus menettelyt. Tämän valiokunnan jäsenet, myös minä itse, olemme jatkuvasti tai vuosittain pyytäneet tilintarkastustuomioistuimelta selkeämpiä analyysejä jäsenvaltioiden tehokkuudesta mitä niiden valvontajärjestelmiin tulee. Ja kyllä minä tietenkin ymmärrän, että tällainen valvonta vie kovasti voimavaroja ja vaatii enemmän voimavaroja. Se ei ole helppoa, mutta mutta tästä huolimatta myös Euroopan parlamentin tulisi saada selkeämpiä analyysejä ongelma-alueista jäsenvaltioissa eh, niin, että jäsenet täälläkin voisivat eh, saada aikaan selkeämpiä analyysejä. Sitten tämä ulkoinen eh, ulottuvuus ehkä voisin tässä mainita suhteet paitsi Euroopan parlamenttiin myös kansallisiin tilintarkastustahoihin. Meillähän on tämä Liman julkilausuma, jossa todetaan, että kansallisten tilintarkastustuomioistuinten ja Euroopan vastaavan tahon yhteistyötä tulisi vahvistaa tuossa kuulemistilaisuudessahan ähm, viittasin näihin eri rahoitusmekanismeihin. Muun muassa Saksan ja äh, Alankomaiden tilintarkastustuomioistuimen edustajat olivat paikalla. Ja tällainen mielipiteinen, avoin mielipiteinen vaihto ja keskustelu on kyllä erittäin äh, toivottavaa ja tulisin tällaista yhteistyötä kyllä vahvistamaan, jos minut valitaan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Ja mitä Euroopan parlamenttiin tulee, niin äh, voitte varmasti luottaa siihen, että minä pyrin vahvistamaan suhteita tilintarkastustuomioistuimen Euroopan parlamentin välillä entisestään. Itse asiassa tuossa viimeksi kuulemistilaisuudessa tilintarkastustuomioistuimen presidentti Caldeiralta eh, tätä kysyinkin. Kysyin, että voitaisiinko ehkä toteuttaa useamminkin tällaisia keskusteluja ja mielipiteiden vaihtoa tilintarkastustuomioistuimen Euroopan parlamentin välillä, paitsi valiokuntatasolla myös eh, esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen tiettyjen jaostojen ja koko buun edustajien välillä, koska näin varmaan aika mielenkiintoisia ajatuksia voisi syntyä ja tämän valiokunnan jäsenet voisivat niitä sitten tykönään edistää. Kyllä meillä on koko joukko haasteita tilintarkastustuomioistuimella edessään. Ja sitten mitä liittyy toiseen kysymykseenne, joka koski Bulgariaa, olen varmasti tähän mennessä osoittanut ja tulen jatkossa toimimaan aivan yhtä puolueettomasti ja itsenäisesti, jos jäsenvaltiossa tehdään virheitä, niistä on raportoitava, eikä ole väliä sillä, mikä jäsenvaltio on kyseessä. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tilintarkastusviranomaisten Yhteistyö on tässä tärkeää ja niin kuin te mainitsitte, Rova Kresle, minä olin Bulgarian ja Romanian liittymistä valmisteleman välineen esittelijä Euroopan parlamentissa ja tuolloin pyysin myös kollega Fjellneriä Äh, vierailemaan Bulgariassa nyt vastuuvapausmenettelyn puitteissa, jotta hän saattoi käydä vuoropuhelua viranomaisten kanssa ja ymmärtää, mitä ongelmia on ja mitä edistystä tapahtuu. Ja tämä on minun tietääkseni ainut jäsenvaltio, joka hänet otti vastaan hänen ponnisteluistaan huolimatta vastuuvapausprosessin aikana. Kiitos. Kiitos. mitä aikatauluumme tulee, kysyisin, ketkä ovat vielä pyytäneet puheenvuoroa. Mylder, Odi, Kalfin vielä. Pyytäisin, että nyt myös vastausten suhteen oltaisiin ajan käytön kanssa tarkkoja, että ehditään kaikkia kuulla. Mylder. I have a very brief... Kiitoksia. Minulla on oikein lyhyt kysymys kollegallani eh, edustaja Ivanovalle. Yksi eh, tärkeimmistä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksista on vuosikertomus. Siinä annetaan eh, mielipide siitä, pitäisikö antaa myönteinen vai kielteinen DAS-lausuma. Ja on viimeisen 17 vuoden aikana se on ollut aina kielteinen Jos eh, edustaja Ivanova voisi tehdä mitä haluaisi, eh, mitä hän suosittaisi komissiolle, jotta saataisiin myönteinen DAS-lausuma? Kiitokset kollega Mylder tästä kysymyksestä. Nyt pyytäisin lyhyttä vastausta. Thank you, Mr. Mulder. It is short. Kiitos, edustaja Mulder. Lyhyt kysymys, mutta ei suinkaan helppo. Tämä on vakava kysymys ja yksi vakavimmista kysymyksistä, joihin olemme pyrkineet löytämään vastausta tässäkin valiokunnassa. Minusta vastaus oikeastaan on sellainen, että sekä komission että myös jäsenvaltioiden pitäisi tehdä todellakin kaikkensa, pitäisi ponnistella. Niiden pitäisi, siis jäsenvaltioiden pitäisi kantaa enemmän vastuuta. Valitettavasti tänäkin vuonna mikään jäsenvaltio ei halunnut Bulgaria lukunottamatta keskustella edes esittelijän kanssa. Toivottavasti tämä muuttuu. Tämähän riippuu pitkälti jäsenvaltioista, mutta myös komissiosta. Toivottavasti parlamentti jatkossakin vaatii tällaista toimintaa. Kiitos. Äh, Ivanova, Kiitoksia, Rova Ivanova. Ja nyt kollega Odi seuraavaksi. Merci, monsieur Kiitos, puheenjohtaja. Minua kiinnosti tämä ikäkeskustelu, koska puheenjohtaja, te esititte älykkään kommentin Sanotaan myös, että nuoruus ei ole iästä kiinni. Minä henkilökohtaisesti olen tyytyväinen Rova Ivanovan ehdokkuudesta. Hänen persoonansa on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Hänellä on huomattavaa kokemusta sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta, sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Olen tyytyväinen, että hänen hallituksensa – ehdottaa häntä. Hänellä on aivan ilmiselvästi pätevyyttä ja kokemusta. Totta kai kokemus ei vielä ole 15 vuoden mittainen, mutta kuitenkin huomattavaa kokemusta. Ranskassa on valittu tasavallan presidentiksi henkilö, josta todettiin, että ei hänellä ole edes ministerikokemusta. Eihän tämä nyt ole ainut ehto ja vaatimus. Teillä on kyllä oikein hyvää kokemusta. Te olette riippumaton ja teidän jäsenyydestänne poliittisessa puolueessa puhuttiin. Ei minulla ole tässä teille neuvoa annettavana, mutta kun ajatellaan tilintarkastustuomioistuinta, joka on meidän kannaltamme hyvin tärkeä elin, niin kaikenlainen jäsenyys, joka voisi edes vaikutelman tasolla vaikuttaa siihen suuntaan, että te toimisi riippumattomasti, voisi olla esteenä. Todellakin meillä on oltava riippumattomia itsenäisiä jäseniä. Haluan toivottaa teille myös onnea, rohkeutta sen takia, että me tarvitsemme rohkeita tilintarkastustuomioistuimen jäseniä. Kysymykseni liittyy neuvoston valvontaan ja tilintarkastukseen, äh, tarkastuslausumaan vastuuvapauteen. Kaikissa keskusteluissa, joita me käymme, minua on yllättänyt se ero, joka, tilintarkas, joka talousarvion valvontavaliokunnan kommenteilla on suhteessa neuvostolle. Tilintarkastustuomioistuin ei niinkään kritisoi neuvostoa. Kun ajatellaan teidän kommenttejanne, joita esittäisitte sitten jäsenenä, tehän olette jo nyt ottanut kantaa neuvoston vastuuvapauteen. Olisiko teillä samantapaista rohkeutta – joskus vaikuttaa siltä, että tilintarkastustuomioistuin ei ole kovinkaan rohkea, mutta siellä hyvin vähän esitetään moitteita neuvoston suuntaan. Olisiko teillä tällaista rohkeutta niin, että veisitte tavallaan tilintarkastustuomioistuinta riippumattomuuden suuntaan. Ja silloin kun asiat eivät suju, niin todella sanoisitte sen selkeästi ja vaatisitte muutosta. Vielen Dank, äh, Odi. Kiitos, herra Odi. Nyt Rova Ivanova voi vastata eh, näihin kahteen kysymykseen lyhyesti, olkaa hyvä. Kyllä, eh, edustaja Odi, voitte luottaa minuun. Eh, kuten olen tässä valiokunnassa objektiivinen neutraali, niin samalla tavoin aion toimia. Tilintarkastustuomioistuimessa virhe on virhe ja epäsäännönmukaisuus on epäsäännönmukaisuus riippumatta siitä, missä valtiossa tai toimielimessä se syntyy. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen rooli on nostaa se esiin eikä pelätä seuraamuksia ja olla kuin mitään ei olisi sattunut joten voitte luottaa minuun. Aion olla sama henkilö, jos minut valitaan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Kiitos tästä lyhyestä vastauksesta ja seuraavaksi kollega Kalfin. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin onnitella edustaja Ivanovaa hänen nimityksestään. Minulla on ollut ilo työskennellä hänen kanssaan tässä valiokunnassa viimeisen lähes kolmen vuoden ajan. Johdonmukaisuuden takia haluaisin vielä esittää kysymyksen, jonka esitän joka kerta, kun meillä on tällainen kuuluminen. Tämä liittyy Lissabonin sopimuksen tulkintaan. Tässä sanotaan, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten täytyy olla erityisen pätevöitynyttä tähän virkaa varten. Ensimmäinen kysymykseni edustaja Ivanovalle on, eh, kuinka te tulkitsitte tämä, mitä tarkoittaa erityisen pätevä? Ja toiseksi eh, ammatillisen eh, kokemuks, ammatillisesta kokemuksesta, mitkä ovat olleet teidän johtajan paikkojanne, joita, joita teillä on ollut. Ja sitten puhuitte hyvin paljon tästä toiminnan tarkastuksesta. Tämä on erittäin tärkeää, koska seuraavan ähm, rajoituspuitteiden yhteydessä puhumme toiminnan tarkastuksista. Äh, te annoitte Intosain toiminnan tarkastuksen määritelmän, mutta tämä ei ole sitä, mitä tilintarkastustuomioistuin tällä hetkellä tekee. Mitä tuomioistuimessa täytyy muuttaa, jotta se toimisi kunnolla? toiminnantarkastusten suhteen, koska tämä, näin ei ole tällä hetkellä tuomioistuimessa. Kiitoksia. Kalfin. Kiitos kollega Kalfin. Rova Ivanova, voitte vastata suoraan. Bitte, wenn Sie vielleicht direkt antworten. Niin, voitte vastata nyt hänelle suoraan. Kiitos. Minun mielestäni viime viikolla käytiin erittäin hyvä keskustelu tilintarkastustuomioistuimen edustajan tai jäsenen mandaatista rouva Petruskimitschenen vastauksesta pidin erityisesti. Hän totesi, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenen täytyy ymmärtää tilintarkastusta ja olla kokenut ja olla hyvä joukkuepelaaja, koska 27 tilintarkastustuomioistuimen jäsenen täytyy tehdä työtä yhdessä joukkueena, mutta samalla olla joustavia niin, että voi tehdä kompromisseja, jotta yhteisiin tavoitteisiin päästään ja saadaan aikaan päätöksiä sitten. Ja minä olen kyllä luottavainen äh, sen suhteen, että minä olen tällainen ihminen. Ja mitä tulee näihin teknisiin vaatimuksiin, mielestäni on tärkeää, että että tilintarkast- kun ajatellaan kattavaa tilintarkastusta, niin te puhuitte toimintatarkastuksesta, toimintaperustaisesta tarkastuksesta. Sekin on tärkeä osa tätä kokonaisuutta, jotta ollaan kattavia ja mielestäni tähän suuntaan meidän täytyisi mennä ylipäätään, koska meidän täytyy tietää ja myös selittää Euroopan veronmaksajille, mitä vastinetta heidän rahoilleen on saatu. Että onko rahat ensinnäkin käytetty sääntöjen mukaan ja toiseksi, onko ne käytetty taloudellisesti ja tehokkaasti. Ja tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Se, mitä Roa Ajala mainitsi, se, että nyt vaan käytetään rahaa rahan käyttämisen vuoksi, vaan siksi, että todella käytetään rahaa järkevästi ja hyvin niin, että Euroopan kansalaisten hyvinvointi paranee. Sehän meidän tavoitteemme on. No, mitä tulee johtotehtäviin, niin ei minua koskaan johtajaksi ole kutsuttu missään, mutta minä olen kyllä järjestellyt tiimejä ja johtanut niitä niin, että asetettuun tavoitteeseen on päästy ja saatu aikaan hyviä tuloksia. Jäinköhän tuossa jo vastannutkin toimintatarkastuksiin. Kiitos. Ja Finland. Kiitos Rova Ivanova vastauksistanne kollega Kalfenin kysymyksiin. Jos meillä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin voisin ehkä... Ahaa, suotaan anteeksi, herra Kajarilla oli vielä kysyttävää. Ja eine Frage. Niin, yksi kysymys. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi kysymys vielä, koska Odotin, että joku kollega nostaisi ne esiin, mutta koska sitä ei ole tehty, niin minä palaan tähän. Edustaja Ivanova, katsoin tarkkaan teidän CV-tänne ja huomasin, että kolmen vuoden aikana olitte viidessä eri tehtävässä. Tällä voi olla eri syitä, mutta antaisin teille mahdollisuuden selittää meille, miksi vaihdotte työpaikkaa näin usein. Kollega Kajov, Frau Ivanova. Kiitokset. Kollega Kaijari Rova Ivanova voi vastata. Jos viittaatte niihin tehtäviin, joita minulla oli Yhdysvalloissa. Tämä nyt on tyypillisempää, amerikkalaisempaa toimia liikkuvasti kuin tällä Euroopassa. Minulla oli perhesyitä siirtyä osavaltiosta toiseen. Osa oli myös työsopimuspohjaisia tehtäviä määräaikaisina. Tässä syy. Ja, vielen Dank. Kiitos vastauksesta myös tähän kysymykseen. Nyt kysyn vielä kollegoilta, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei, joten näin voin vielä lopuksi antaa puheenvuoron esittelijälle Meines Ajala Senderille. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän rouva Ivanovaa kaikista näistä vastauksista. Ja mitä nyt ajatellaan, kun katsotaan tulevaisuuteen, paitsi ne sisältökysymykset, jotka on otettu esiin, niin ehkäpä tässä, mitä tulee meidän suhteeseemme tilintarkastustuomioistuimeen, voisin todeta, että henkilöstörajoituksista johtuen kun kaikissa jäsenvaltioissa on hyvin tiukkaa henkilöstön suhteen, niin, ja tiedän, että näin on myös tilintarkastustuomioistuimessa ihan tarkastusten suhteen, niin kysyn teiltä, että olisitteko te valmis rajoittamaan tai pienentämään kabinet mandaattianne niin, että useammat henkilöt voisivat toimia operationaalisissa tehtävissä tilintarkastustuomioistuimessa? Tämä kysymys ja sitten toinen kysymys, mitä ryhmää tai mihin ryhmään te mielestänne parhaiten sopisitte siinä tapauksessa ja teidän asiantuntijuutenne sopisi siinä tapauksessa, että teistä tulee tilintarkastustoimistomme jäsen? Kiitos Rova Ajala Sender tästä kysymyks- tai näistä kysymyksistä ja Rova Ivanova vielä. Thank you, Mr. Chair. Madame Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Ajala, ensimmäisen kysymykseen ehdottomasti kyllä. Tilintarkastustuomioistuimen pitäisi olla esimerkkinä siitä, mitä vaaditaan kaikilta toimielimiltä ja jäsenvaltioilta ja kansalaisilta. Leikkauksia tehdään ja tuomioistuimen tulisi olla osa tätä. Toinen osa kysymystä, missä näen itseni sopivalla parhaalla paikalla. Yritin jo selittää, että ottaen huomioon taustani, Ajattelen, että minä voisin tarjota lisäarvoa rahoitusväline osaamisen kautta, rakennerahasto osaamisen kautta. Tämähän on merkittävä aihe, Ja tämän valiokunnan jäsenille osittain se on joskus hieman salaperäinenkin aihe, mutta hyvin tärkeä aihe. Rahoitusvälineet myös makrotasolla, myös ottaen huomioon aiemmat kokemukseni. Ja toiminnan tarkastus, osaamiseni, tästä löytyvät vahvuuteni. Erityiskertomuksien osalta voin luvata, että haluaisin ja aion painostaa siihen suuntaan, että ne nopeutuisivat ja olisivat sellaisia, että ne ottaisivat paremmin huomioon tämän valikunnan jäsenten toiveet ja vaatimukset. Kiitos Rova Ivanova vastauksesta myös tähän kysymykseen. Näin päätämme tämän ehdokkaan julkisen kuulemistilaisuuden joudumme suljetuin ovin käsittelemään nyt tämän juuri kuulun, joten pyytäisin, että kaikki ne, jotka eivät ole valiokunnan jäseniä tai joilla ei ole oikeutta suljettujen ovien takana järjestettäviin kokouksiin osallistua, poistuisivat salista. Kiitän lämpimästi rouva Ivanovaa. Kiitos. Okay, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Pyytäisin, että nyt todella poistutte ystävä.